yhteistyötä kollegoiden kanssa olen tyytyväinen, että tämä kompromissi noudattaa niitä äänestyksiä, jotka olemme täällä suorittaneet. Dear colleagues, you can imagine your president... Kiitoksia, hyvät kollegat. Nyt englanniksi. Esittelystä roolia käytetään tämän keskustelun lopussa. Esittelijöitä halutaan Trautmania kiittää lämpimästi, Peneltiakstiljoa ja Malcolm Haberia työstään, kiittää komissiota, erityisesti komission Redingia, erinomaisesta yhteistyöstä koko vaikan prosessin ajan. Ja todeta, että olisi ollut ilo toivottaa tervetulleeksi neuvosto myös tähän tärkeään keskusteluun, joka olisi saattanut pystyä selittämään paremmin kuin me muut nämä kirjat, jotka mainittiin, ja joitakin tässä yllättävissä kirjeissä Και προχωρούμε τώρα στην κοινή συζήτηση. Äänestyssä huomenna. Ja nyt sitten Europol-yhteiskeskustelu. En tiedä, onko Nikolson täällä. Näin on. Esittelee herra Nicholson. Saa siis puheenvuoron neljäksi minuutiksi. Nicholson, you have the floor for... Herra Nicholson, neljä minuuttia. mr uh, president that for once in my life was good timing. Kiitos uh, puhemies. Kerrankin elämässäni uh, tulin oikeaan aikaan. Haluaisin aloittaa kertomalla, että minä olen täällä Timothy kirkhopen puolesta puhumassa. Hän ei voinut olla paikalla, joten mitä minä aion tehdä, niin on lukea hänen viisaat sanansa esittelijänä. Hän on kahden mietinnön esittelijä. Ensin haluaisin aloittaa ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Europolin tietojen luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen hyväksymisestä. Ja kysymys on turvallisuustoimista kaikesta tiedosta, mikä menee Europolin käyttä, kautta. Eli kysymys on nyt informaatiosta, joka menee Europolin ja kansallisten jäsenvaltioiden tiedotuskanavien kautta. Tässä Europol-paketissa on ollut aika turhauttavaa nyt neuvotella tästä sen vuoksi, että Lissabonin sopimuksen lähestyvä voimaantulo ja sen vaikutukset poliisiyhteistyöhön huomioon ottaen Euroopan päätöksen täytäntöönpanoa koskevia säädöksiä ei pitäisi muuttaa. Ja esittelijä haluaisi tehdä hyvin selväksi sen, että hän tukee neuvoston päätöksen henkeä ja ottaa huomioon ne edut, mitä Europol antaa jäsenvaltioille rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Me haluaisimme pitää eh, Europolin eh, tehokkaana ja mahdollisimman hyvänä ja toimivana eh, elimenä ja meidän täytyy myös huomioida, että sillä on tärkeä roolinsa, kun valvotaan turvallisuuspalveluita ja muita. Mutta hän on kuitenkin jossain määrin epäilevä kaiken kaiken kattavalla tuella Europolille ennen kuin Lissabonin sopimus astuu voimaan. Ennen kuin Lissabonin sopimus astuu voimaan, niin ollaan sitä mieltä, että ei pitäisi muuttaa vielä lainkaan tätä ennen kuin tätä voidaan muuttaa Lissabonin sopimuksen. Nikolson, could I ask you to slow... Nicholson, pyytäisin tätä hiukan hidastamaan tahtia. Just, uh... President, I had that trouble. Ihan mielelläni, kyllä joo, minulla on aina tämä ongelma. Se, mistä minä tulen, me puhumme paljon nopeammin kuin mitä me itse edes huomaamme, joten pyydän anteeksi. Mutta neuvosto pyytää, äh, esittelijä pyytää, että neuvosto vetäisi takaisin peruttaisi tämän ehdotuksensa ja että he antaisivat äh, täysistunnossa julkisausumaan uutta Europol-päätöstä koskevasta ehdotuksesta, joka on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa Lissabonin sopimuksen voimaantulopäivästä. Ja sitten tämä äh, toinen äh, mietintö, jossa Ruotsin kuningaskunnan ja Espanjan kuningaskunnan aloitteesta neuvoston puitepäätöksen tekemiseksi rikosteknisten laboratorioiden toiminnan akkreditoimisesta. Ja Ruotsi eh, haluaa eh, että täällä pyrittäisiin tekemään rikoksen vastaista eh, yhteistyötä tai vastaista työtä rikoksen, rikosten ehkäisemiseksi läheisemmällä yhteistyöllä, esimerkiksi laboratorioiden kautta. Ja tästä on tullutkin suuri prioriteetti Euroopan unionille ja sen jäsenvaltioille. Tämän päätöksen tarkoituksena on varmistaa se, että rikoslaboratoriossa tehdyt tutkimukset yhdessä jäsenvaltiossa voitaisiin hyväksyä myös toisessa jäsenvaltiossa ja tällä tavalla voitaisiin parantaa oikeudellista yhteistyötä ja myös syyllisen asemaa. Tämä äh, ehdotus lähtee siitä, että voidaan varmistaa, että nämä rikoslaboratorioiden akkreditointi tapahtuu akkreditointielimen kautta ja että äh, tässä on kysymys DNA- ja sormenjäljistä ja siitä, että nämä kaikki olisivat äh, tunnustettavissa kaikissa jäsenvaltioissa. Yhden jäsenvaltion rikoslaboratorion tekevä työ siis hyväksytään muissa. Mutta oli mikä oli, niin aina kuitenkin jokainen viranomainen on itse vastuussa rikoslaboratorionsa toiminnasta omien kansallisten lakiensa mukaisesti. Herra puhemies, vielä yksi asia. Vielä kerran haluaisin todeta, että me tuemme neuvoston puitesopimuksen tavoitteita, mutta tässä kuitenkin on ongelmia liittyen oikeusperustaan. Ja Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen myötä me pyytäisimme, että tämä hylättäisiin tämä aloite sen vuoksi, että tämä on vielä jonkin verran epäselvä ja meidän täytyisi odottaa Lissabonin sopimuksen äh, voimaan astumista ja silloin tämä äh, mietintö voitaisiin ottaa uudelleen esiin uuden oikeusperustan pohjalta ja me pyydämmekin, että tätä asiaa tutkittaisiin yksityiskohtaisemmin ja tämä aikataulu oli hyvin lyhykäinen eikä se antanut parlamentille niin paljon aikaa kuin se olisi halunnut tätä käsitellä, kun kyseessä on kuitenkin niin tärkeä asia. Kiitos. Sanon, engedjék vezessem az ülést, átvettem Lambrinidis kollégát. Unkaria. Otin siis miehyyden tässä ja herra Nikolsonille sallittiin puhua vähän pidempään, koska hän puhui niin hitaasti myös. Sitten Infeld, Rova Infeld, neljä minuuttia seuraavaksi. I, uh, I will... Kiitoksia puhemies. Aivan lyhyesti, joten pääsemme aikataulusta taas kiinni ja varmistamme, että myös kollegat. Lissabonin sopimus tulee voimaan, jos nyt oikein lasken, seitsemän päivän viiden tunnin kuluttua tästä hetkestä eteenpäin. Ja minun täytyy sanoa, että neuvoston kiirehtiminen on hiukan nolostuttavaa ollut näiden eri päätösten hyväksynnässä. Minusta on myös hiukan nolostuttavaa, että täällä on tyhjä paikka. Olisin toivonut näkeväni siellä neuvoston edustan, että voisimme käydä keskustelua. Periaatteessa tuen ehdotuksia, joita aikaisemmin puhuja esitti. Luonnollisesti me tuemme Europolin kehitystä ja kehittämistä. Haluamme vahvan Europolin, eurooppalaisen poliisiviraston Europolin pitää pystyä toimimaan ja turvaamaan tilanne taistelemaan rikosta vastaan. Haluamme, että Europol, Europolia myös valvotaan kuitenkin demokraattisesti. Siksi minä tuen aikaisempaa puhujaa kun hän pyysi, että neuvoston pitäisi vetää pois ehdotukset Europolista ja sen pitäisi esittää uusi ehdotus viimeistään kuuden kuukauden sisällä tai mieluummin aikaisemmin Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Ja lopuksi mitä tulee tähän omaan aiheeseen, josta olen esitellyt nimittäin Europol ja henkilötietojen ja luottamuksen tietojen välittäminen kolmaselle osapuolille, Haluaisin kuulla neuvostolta, joka kuitenkin nyt on poissa, mitä se on mieltä analyysistä, joka koskee Euroopan, jonka Euroopan parlamentin oikeusyksikkö on tehnyt ja sanoi, että oikeudellinen perusta, joka tässä on valittu, on väärä. En tiedä, kuka vastaa neuvoston puolesta, mutta ehkä tähän voidaan palata jatkossa. Kiitoksia. Köszönöm, asszonyom. Következő felszalló. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Jean-Philippe Albert. Kiitoksia, puhemies Voin olla samaa mieltä kuin edelliset puhujat, että olisi tosiaankin vain johdonmukaista, jos neuvosto Euroopan pyrkimyksensä Lissabonin sopimukselle esittäisi uudestaan parlamentille sen puitteissa. On oikein ja tarpeellista, että oikeus- ja poliisiyhteistyö Euroopassa, sitä keskustellaan Euroopassa ja että siinä on yhteispäätös Euroopan parlamentti Vain niin Euroopan työ voi saada tarvittavan oikeutuksensa. neuvoston esittämät asiat europarlamentissa, jos sitä käsitellään parlamentissa, niin se on selkeä signaali siitä, että tätä tota, sopimusta täytyy vaan nyt ruveta panemaan toimeen. Liian pitkään nimittäin sisä- ja turvallisuuspolitiikan muotoilu on ollut tiettyjen elinten tointimia suljettujen takana. Myöhäisintään 11 11.9.2001 terroristujen jälkeen turvallisuuspaketista päätettiin, joiden hyödyllisyys, epäsuhtaisuus tai oikeasuhtaisuus, niitä ei ole tarpeeksi tarkistettu eikä niistä keskusteltu tarpeeksi. Kolmannen pilarin ulottuvuus on mahdollistanut sen, että tässä on voitu puuttua myös kansalaisoikeuksiin. Tässä on kuitenkin epätasapaino kehittynyt. Turvallisuusviranomaisten yhteistyö tulee yhä tiiviimmäksi. Niin kansainväliset oikeudet vähimmästandardeista ja kansalaisoikeuksissa eivät ole toteutuneet. Erityisesti henkilötietojen vaihdossa EUn ja kolmansien maiden välillä tämä kuilu valtion toimivaltuuksien kansalaisoikeuksien välillä tulee yhä selvemmäksi Europolissa, Eurojustissa ja Frontexissa, kuten Schengenin tietovähtöjärjestelmässä, Eurodekissa tai viisumitietojärjestelmässä yhä suurempia tietomääriä kerätään ihmisistä. Yhä olemme voidaan nähdä, että kuka mitäkin tietoja millä ehdoilla voi arvioida, antaa eteenpäin ja säilyttää myöskin oikeusturvamahdollisuudet ovat vaarassa. Jos näitä tietoja annettaisiin kolmansille maille, niin sitä, sitäkin enemmän. Eikä ole kyse pelkästään maista kuten Sveitsi ja Norja, vaan myös Yhdysvallat, Venäjä, Marokko ja Kiina. Kysyn tässä, että kuka voi tällaisen suojan valtiollisesti millä tavalla äh, turvata. Niin ei, parlamentilla on vaatimus ja myöskin tehtävä tässä kansalaisten oikeuksien suojaa asiakseen. Yhteistäminen standardien luominen. Erityisesti henkilötietojen osalta täytyy tapahtua ennen kuin EUna teemme muita jatkosopimuksia tietojen vaihdosta kolmansien vaihdosta. Tämä koskee myös Europolia lentomatkustajatietoja, joita Yhdysvaltain viranomaisten kanssa vaihdetaan. Selkeä tietoiset standardit, kattava suht, oikeasuhtaisuuden tar, tarkistaminen ovat eh, eru, perusedellytyksiä jatkotoimille. Olen iloinen, että Europol-paketissa kautta puolueen rajojen näemme tämän. Ja tämä on hyvä viesti kansalaisoikeuksien kattavasta suojelusta Euroopassa, ja tätä kansalaiset meiltä juuri odottavat. Kiitoksia. Köszönöm, Albrecht úr. Következő hozzászóló. Kiitoksia, herra Albrecht. Kaksi minuuttia sitten seuraavaksi herra Dias Dymera. Kiitoksia puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja. Euroopan paketti muodostuu neljästä päätösluonnoksesta, jotka pyrkivät kehittämään neuvoston 2009 päätöstä puhemies, minä pyydän niin kuin kolleganikin, että vedettäisiin pois neuvoston ehdotus. Me uskomme parl- parlamentin, joka on paljon näkyvämpi, ja Lissabonin sopimuksen pitää viitata pitää toimia Lissabonin sopimuksen mukaisesti tässä asiassa. toimme, että parlamentti ja neuvosto voivat toimia yhtäläisesti, yhtä tasapainoisesti. Sitten perustellakseni tätä hylkäysehdotusta, niin kerron hiukan omasta mietinnöstäni. Europolissa on erittäin tärkeää kerätä, käsitellä, analysoida ja vaihtaa tietoja. Näin tärkeässä tehtävässä on välttämätöntä, että jäsenvaltion vastuulliset viranomaiset välittävät täydellisiä ajankohtaisia tietoja, täsmällisiä tietoja Europolille. Vain näin Europol voi toimia analyytikon tehtävässään, kun mitä tulee Euroopan neuvoston päätökseen, niin kuin se kaksi sanotaan, niin tietoja on tarkoitus analysoida, eli äh, Euroopan 14 erityyppistä arkistoa. Äh, on erilaisia tietoja, jotka liittyvät eri arkistoihin, erilaisiin rikollisiin toimintoihin. Siis jokainen tietokanta liittyy operatiiviseen tukeen, jota Europol voi tarjota toimivaltuuksiensa mukaisesti. Tällä hetkellä analyysitietokannat ovat ainoa väline Euroopassa, jotta voidaan kerätä ja käsitellä tietoja. Onko sitten äh, mm, henkilötiedosta tai tiedustelutiedoista on tiettyjä periaatteita ja sääntöjä, jotka, sääntöjä, jotka liittyvät teknisiin kysymyksiin ja on myös sääntöjä käytöstä on välttämätöntä käsitellä tietoja. Tämä edellyttää sitä, että luodaan juridinen väline, joka takaa sen, että täysin noudatetaan perusoikeuksia. Korostan, täysin pitää noudattaa perusoikeuksia, mitä Euroopan kansalaisilla on, ja näin voidaan kehittää Europolin tehtäviä, niin kuin on suositeltu tässä mielessä, niin kuin Sofi Intveltkin kysyn, onko oikein vaiko ei tämä oikeudellinen perusta, jota tässä haluttaisiin soveltaa. En este Tällä alueella puhemies Euroopan parlamentin rooli, kun se edustaa kansalaisia, on välttämättömän tärkeä. Sitä ei voida mitenkään luovuttaa millekään muulle taholle. Se on velvollinen valvomaan tilannetta. Tästä syystä on aivan välttämätöntä, että koska Lissabonin sopimus tulee välittömästi voimaan, parlamentin pitää voida osallistua lainsäädäntöprosessiin yhtäläisesti neuvoston kanssa. Mikään kiireellisyys ei voi olla painavampi perustelu kuin kansalaisvapauksien turvaaminen. Ja tässä mielessä pyydän arvon kollegoiltani, että jos annamme tukea Europolille, niin silloin meidän pitää hylätä väline, jota on ehdotettu siihen saakka, kunnes neuvosto sääntöjen mukaisesti ottaa parlamentin päätöksentekoprosessiin mukaan ja vetoa neuvostoon ja komission, että ne vetäisivät pois ehdotuksensa. Ja niiden pitää esittää uusi ehdotus Lissabonin sopimusten säännösten mukaisesti. Arvoisa puhemies, olen ilmaissut tarkemmin oman kantani toisessa yhteydessä aikaisemmin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Rova Alfano. Neljä minuuttia. Joo, intervero sulla rete Minä puhun Euroopan rikosneuvostoverkostosta. 2001 se luotiin neuvoston päätöksen perusteella. Ja tarkoituksena on parantaa yhteistyötä, kokemusten vaihtoa, tietojen vaihtoa Euroopan tasolla ja parhaita käytänteitä vaihtaa, järjestää konferensseja, seminaareja, kokouksia ja saada aikaan aloitteita näiden perusteella. Komissioneuvosto piti olla mukana tässä verkostossa tukiakseen rikosten ehkäisyä. Yhteispisteisiin tämän verkoston toimin pitäisi perustua. Komissiovaltiot näitä yhteispisteitä valitsevat ja ainakin yksi kansallisten viranomaisten edustaja pitäisi näissä olla per jäsenmaa ja yhteispisteet ovat sellaisia, joihin voisi kuulua myös yli, yliopistojen erikoistuneita luennoitsijoita ja piti ottaa mukaan tutkijoita, kansalaisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia tähän verkostoon ja Europol ja Lissabonin huumeiden valvontakeskus olivat myöskin mukana edustajina 2005 tämä verkosto. Siellä käytiin ensimmäinen sisäinen uudelleenjärjestely ja kaksi pysyvää komiteaa luot, perustettiin. Työohjelman, työohjelma on toinen ja toinen seurantaa. 2007 sitten arvioitiin verkostoa vielä kerran uudelleen jossa todettiin tarve vahventaa sihteeristön verkostossa ja otettiin esille myös tarve käsitellä resurssiongelmaa pysyville komiteoille ja kansallisille edustajille 29. maaliskuussa arviointi verkostosta julkistettiin, jossa katsottiin sitä tapaa, millä tavalla verkosto toimii, ja siellä painotettiin toisaalta sitä tärkeyttä, joka on tavoitteilla, jotka olivat ihan alussakin tällä verkostolla, mutta sanottiin myöskin, että verkosto oli epäonnistunut järjestämään – niin, että olisi saavuttanut tavoitteensa kolme ongelmaa, ei ollut tarpeeksi resursseja, sihteeristöä eikä sitoumusta kansallisten edustajien puolelta tässä verkostossa. Ja hyvin heikko työhelpo. Ja arvioinnissa katsottiin myös mahdollisuutta sitä, että jopa purettaisiin verkosto. Verkosto sitten työryhmän katsomaan näitä suosituksia, käsittelemään niitä jotka maaliskuussa 2009 esitettiin. Kuten sanoin, niin työryhmä ajatteli, että oli tarpeen ajatella uudelleen uudistaa verkostoa. Nyt idea on se, että sisäinen sihteeristö perustettaisiin, jotta rahoitettaisiin yhteisen ohjelmista ja niihin kuuluvista rahoista toiminta siitä, että jäsenvaltiot olivat aloittaneet, olivat ottaneet uudelleen tämän aloitteen purkamisesta. Toiset jäsenvaltiot taas siis esittivät idean sen uudistamisesta. Ruotsi puheenjohtajamaana ja niiden pysyvä edustusta ottivat asian mukaan, äh, tekivät sitä ohjelman, ottivat sen mukaan neuvoston ja Ruotsin työohjelman. No harmi on nähdä tietysti, että Ruotsista ei ole puheenjohtajana ketään edustaja, koska asian laittavat siihen vauhtia. Pitäisi olla siis sihteeristö, edustaja jokaisesta jäsenvaltiosta. valtiosta hallintoneuvostossa. Siinä olisi jokaisen jäsenvaltion edustaja ja siellä olisi myös puheenjohtaja, joka olisi tällainen eksekutiivielin. Tässä nyt on vähän sitten sekaannusta kansallisten edustajien ja yhteyspisteiden välillä. Yksi vakava asia on se, että nyt on nähty, että kansallisyhteiskunta on vähenevässä määrin osallistunut tähän ja asiantuntijat myös ja yliopistoihmiset, mikä on suuri harmi. Heidät on ikään kuin leikattu pois tästä neuvostosta. Ja tällaiset rakenteelliset yhteydet muihin elimiin, jotka eh, rikosten alueella toimivat tai niiden estämisen alueella tietenkin. Eikä ole ollut yhteyttä myöskään parlamenttiin. Ja tietysti puuttuu myös sitä vaatimusta kansallisille edustajille, että olisi joku, jotakin kielitaitoa niilläkin. Tämä oli alkuperäinen vaatimus verkostossa. Tällä hetkellä se ei pysty käsittelemään rikoksen torjuntaa monista syistä verkosto ei ole pystynyt saavuttamaan niitä tavoitteita, joiden vuoksi se aluksi perustettiin, oli ollut yhteistyötä komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden välillä tarpeeksi. Ja itse asiassa on ollut ihan tietoista sabotaasiakin verkoston osalta. Rikosten törjyntä ei voi perustaa pelkästään hyvien käytänteiden vaihtoon. Itse asiassa nämä kokoukset ovat olleet mahdollisuus vapaalle matkailulle kansallisille edustajille. Jotkut he eivät edes pystyneet puhumaan toisilleen, koska ei ollut tulkkausta tarjolla. Kuten sanoin, ei ole otettu mukaan kansalaisjärjestöjä, ei ole ollut dokumentaatiota annettu kouluille, rikosten torjunnasta kouluille piti tehdä oppikirja, mitään sellaista ei ole tehnyt, ei ole tehty mitään järjestäytyneen rikollisen torjumiseksi. Mielestäni tämä ehdotus täytyy hylätä koska neuvosto erityisesti ei ole ehdottanut uusia kunnianhimoisia aloitteita. Kérem Jacques Barrou urat felszólásának megtartására 5 percben. Merci, monsieur le président. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les... Kiitoksia puhemies. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla eri puheenvuoroja. Äh, herra Nikosson, Rova Intveltä, Albrehtia ja Rova Alfanoa. Luonnollisesti tämä on keskusteluihan liittyy proseduuriongelmat ja sisältökysymykset ja ongelmat. Mitä tulee menettelytapoihin, pohjimmäärän erittäin hyvin parlamentin toiveet. Nyt olemme, odotamme, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan varsin lähitulevaisuudessa. Siksi ymmärränkin nämä kysymykset, joita parlamentissa on syntynyt johtuen neuvoston tietyistä päätöksistä. Ja on totta, että komissio myös pahoittelee tätä asian tilaa. Kuitenkin haluaisin hiukan selventää näitä kolmea asiaa parlamentille. Europol, niin kuin te tiedätte, neuvoston päätöksestä korvaa hallitusten välisen kokoukseen se saa uudet oikeudelliset puitteet ja siitä tulee ensimmäinen tammi, tammikuuta 2010 virasto, Euroopan poliisivirasto. Pitkät neuvotteluthan edelsivät tätä neuvoston päätöstä, kuten te tiedätte, ja on valmisteltu täytäntöönpanoa jo tässä vaiheessa ymmärrän hyvin parlamentin huolen ja jaan sen odotuksen siitä, että saadaan nämä sääntelypuitteet voimaan ja käyttöön, koska uusi toimielin kehys tekee tietä demokraattiselle valvonnalle Europolin suuntaan. Meidän täytyy oppia oppia tämän neuvoston päätöksestä, jotta saamme vahvan pohjan, jotta voimme kehittää tulevaa lainsäädäntöämme. Ja tätä varten tietenkin olisi mielenkiintoista ottaa parlamentti mukaan, samoin muut osapuolet, kun laaditaan Europolia koskevaa tulevaa asetusta. Ja tässä pitää ottaa huomioon, millä tavalla parlamentti valvoo Europolin toimintaa. Puhemies, tämän verran voin sanoa, mutta kuitenkin pahoittelen sitä, että parlamentti hylkää neuvoston ehdotuksen. Tässä on kyse täytäntöönpanosäännöistä, jotka sääntelevät merkittävällä tavalla Europolin työtä. Ilman tätä Europol ei voi toimia – Tämän verran voin tästä nyt sanoa. Sitten tieteelliset poliisilaboratoriot. Tässäkin yhteydessä ymmärrän hyvin, että Euroopan parlamentti haluaa toisenlaisen pohjan tälle puitepäätökselle, miten akkreditoidaan poliisilaboratorioita. Komissio puoltaa sitä, että käytetään akkreditaatiomenettelyä hyväksi, koska tätä kautta voidaan edistää työn laatua kyseisissä laboratorioissa en ce qui concerne les techniques sensibles. Mitä tulee arkaluotoisiin menettelytapoihin, AD, DNA-näytteisiin, sormenjälkinä ja niin edelleen. Luonnollisesti mitä enemmän olemme akkreditoineet näitä laboratorioita, sen suurempi kansalaisten luottamus niihin on. Ah, le problème de la base juridique. Ymmärrän kyllä tämän huolenne oikeasta perustasta pense que la décision cadre pour autant qu'elle se réfère à des komissio artiklan 50 mukaisesti sopimuksessa, jossa Euroopan yhteisöllä tarvitsee tämän oikeusperustakseen. Ja näin ollen komissiossa une déclaration au nom de la commission. Annan tämän julistuksen komission nimissä, joka löytyy pöytäkirjasta kirjasta 23. Äh, lokakuuta 2009 oikeusisäministerin neuvoston kokouksesta tässä komissiossa pidetään itsellään oikeuden tulevaisuudessa ryhtyä toimiin, joita se pitää asianmukaisina. Lisään vielä, että kun noudatetaan varanhoitoasetusta, komissio on valmis tukemaan taloudellisesti jäsenvaltioiden toimia – joiden kautta voidaan akkreditoida oikeustieteellisiä laboratorioita. Komissio on valmis arvioimaan täytäntöönpanon toteutumista ja miten sovelletaan kyseistä välinettä ensimmäinen heinäkuuta 2018, niin kuin sopimuksessa todetaan. Mitä tulee tähän akkreditointiin vielä, ymmärrän hyvin parlamentin kannan, mutta olen sitä mieltä, että itse asiassa kyseinen akkreditaatio on oikeansuuntaista toimintaa. Tietysti pitää ottaa huomioon ne seikat, mitkä täällä on tullut esitettyä. Sitten EUn rikoksen torjuntaverkkoon. EUCP. Luonnollisesti olemme sitä mieltä, että pitää ennaltaehkäistä rikollisuutta. Tämä toiminta ei riitä. Tämä tulee järjestetyn rikollisuuteen, on kyse sitten paikallista tai rajan ylittävää, niin ehkäisy on aivan, ennaltaehkäisy on aivan ratkaisevassa asemassa. Ja lisäksi, kun ajatellaan minun tekemäni ehdotuksia ihmiskaupasta, esimerkiksi lapsipornografiasta, niin olen ottanut tässä huomioon tietenkin myös ennaltaehkäisytoimenpiteet. Rouva Alfonso, te tässä osoitittekin, minkälaisia heikkouksia verkostossa on. On totta, että hiljattainen arviointi tuli siihen tulokseen, että tarpeet ovat todellisia, mitä tulee järjestetyn rikollisuuden ennaltaehkäisyyn ja estämiseen. Ja on totta myös, että julkiset toimijat, yksityinen sektori, kaikki toivat monialaista lähestymistapaa niin, että voidaan kehittää kokemusten ja metodien ja välineiden vaihtoa Euroopan tasolla. Onkin totta, että eurooppalainen rikoksen torjuntaverkosto on kohdannut Tiellä on ongelmia, jotka ovat strategisia luonteeltaan tai poliittisia tai organisatorisia ongelmia. Komissio on näistä tietoinen. Välittömästi toimimme niin, että lisäsimme taloudellista tukea sihteeristölle verkostossa. Luonnollisesti Tukholman ohjelmassa otimme esiin poliisiyhteistyön ja korostimme, kuinka tärkeää tästä lähtien on voida yhteisön tasolla käydä tällaista poliisiyhteistyötä Lissabonin sopimuksen säädösten mukaisesti. On totta, että kyseinen verkosto voi, ja te luettelettekin joitakin tehtäviä, joita sillä voitaisiin antaa. Ja te ehdotitte mielenkiintoisia tehtäväehdotuksia, joihin verkosto voi ryhtyä. Voidaan ajatella myös niin, että yhteisiä hankkeitakin pitäisi syntyä koulujen kesken. Tietoa pitää jatkuvasti jakaa, voitaisiin olla yhteisiä yliopisto-opiskeluohjelmia Olemme siis tässä vasta alkuvaiheessa, kun pyr- järjestelmässä, järjestäytyneen rikollisuuden e- estämisessä. Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan rooleja pitää kasvattaa, se on aivan selvää. Ja juuri mm, tämä näkyy myös yhteispäätöskysymyksissä. Olen sitä mieltä, että me voimme tehdä mahdollisimman läheistä yhteistyötä uuden oikeuden perustan pohjalta. Nämä liittyvät ihmisten jokapäiväisiin ongelmiin ja turvallisuudessa. Pahoittelen hiukan sitä, että tässä keskustelussa toisaalta on puhuttu näistä menettelytavoista, mutta myös sisällöstä vähän sekaisin, mutta kuitenkin nyt kun otan soveltaa Lissabonin sopimusta käytännössä ja kun ajatellaan – Tukholman ohjelmaa ja sen jatkoa, niin varmasti pystymme paljon parempaan ja Euroopan parlamentti voi ottaa täyden paikkansa tässä uudessa strategiassa rikollis, järjestäytyntä rikollisuutta vastaan ja kaikenlaista rikollisuutta vastaan. Kiitos. Köszönöm, Baró úr. A következőben a képviselőcsoportok nevében. Kiitoksia, herra Baró. Sitten kuulemme poliittisten ryhmien edustajia. Ensimmäisenä annan puheenvuoron herra Van de Kampille. Ähm. Herra puhemies, kiitän komission varapuheenjohtajaa hänen antamistaan vastauksista ja katsauksista näihin eri aiheisiin. Oikeudellinen yhteistyö on erittäin tärkeää Euroopan unionille. Jos me puhumme kansalaisten Euroopasta, silloin me puhumme nimenomaan myös oikeudellisesta yhteistyöstä. Ja sen sisällä sitten rikollisuuden vastainen taistelu on ensimmäinen painopiste nimenomaan sen vuoksi, että että rikollisuus on yhä enemmän rajat ylittävää. Kansallinen äh, rikollisuus, äh, siitä ei enää oikeastaan ole edes kysymys. Useimmiten on kysymys suurimittaisesta rajat ylittävästä rikollisuudesta. Ja sen vuoksi EPP on myös suuri äh, Europolin vahvan aseman kannattaja, samoin Eurodakin ja samoin myös rikostutkimuslaboratorioiden puolesta puhuja. Yksi tärkeä tekijä järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa on demokraattinen valvonta. Niiden demokraattinen valvonta, jotka taistelevat rikollisuutta vastaan. Kuitenkin tässä yhteydessä äh, haluaisin pyytää huomiota niille ehdotuksille, joita me tulemme saamaan tulevina kuukausina liittyen uhrin asemaan. Rikollisuuden vastaisessa taistelussa on usein epäilyn, syytetyn oikeuksista ja ihan oikeutetusti syytetyn asema rikosprosessissa on tärkeää. Mutta tulevana viitenä vuotena meidän pitäisi kiinnittää myös enemmän huomiota uhrin asemaan. Perusoikeudet eivät ole ehdottomia, vaan niitä täytyy toteuttaa tietyssä puitteistossa, Kuten Hollannissakin sanotaan, jokainen on toiminnastaan vastuussa oikeuden edessä. Tämä koskee sekä tekijää että uhria. Olen samaa mieltä ja ymmärrän, että parlamentti sanoo nyt, että näiden neljän asian kohdalla täytyy nyt sanoa seis, odottaa joulukuuta, sitten uusia ehdotuksia ja sitten saada parlamentti todella mukaan tähän työhön. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten seuraavana Attondo, olkaa hyvä. Tenemos un problema, porque toda la cámara está pidiendo... Puhemies, meillä on ongelma, koska kaikki täällä pyytävät komissiota uudistamaan lainsäädäntöpakettinsa näistä asioista. Herra Baro, olette kovin miellyttävä ja kohtelis kuten yleensä, mutta sanotte, että siihen on vielä pitkä matka. ensimmäinen tammikuuta ei mitä ole varmaankaan valmiina, joten teidän pitäisi nyt ilmoittaa komissiosenille, joka tulee teidän tilalle. No tiedän, että oikeastaan voi tähän vastata, mutta kun näitä komission jäseniksi nimitettyjen kuulumisia on, niin täytyy kysyä, että aikovatko nyt lainsäädäntöpaketin puitteissa työskennellä nämä tulevat jäsenet ei sen vuoksi, että pitäisi lainsäädäntö olla lainsäädännön vuoksi, että parlamentti haluaisi olla tässä tähtiroolissa. Parlamentti täytyy toimia. Parlamentilla on uusi lainsäädännöllinen rooli. Ihan ensimmäinen joulukuuta alkaen, ihan muutaman päivän päästä, jo parlamentin valvonnasta on siis kyse siitä, että halutaan uusia ehdotuksia ja niiden parissa työskennellä. Pidän hyvänä suuri, suurelta osin näitä ehdotuksia, mutta siellä on puutteita ja aukkoja ja paljon e- oikeudellista epävarmuutta. Täytyy arvioida uudelleen ja reformoida tätä uudistaa näitä päätösehdotuksia. Tällä hetkellä Europol tämän lainsäädännön pohjalta työtä tekee, mutta haluan, että Europol edistyy. Ja haluan, että kunnioitetaan tämän talon oikeuksia. Meillä täytyy olla oikea sanoa, mitä näistä ehdotuksista ajattelemme. Meillä on uusi lainsäädännöllinen rooli, haluamme sitä toteuttaa. Kun uusi komissio sinne tänne tulee, niin haluamme, että komission jäsen lupaa tehdä töitä lainsäädäntöpaketin kanssa tällä alueella niin, että parlamentti sitten voi säätää lakia. Piste. Seuraava puhuja on Rova Griesbeck. Kiitoksia puhemies. Puhun aivan lyhyesti. Käsittelen sisältöä ja sitten myös näitä tapoja ja Palaan hiukan siihen, mitä tässä niin hyvin on jo todettu. Jos turvallisuuden, oikeuden ja vapauden alueen aikaansaaminen on tärkeä asia meille kaikille EU:ssa ja varmastikin myös demokratisen, demokratian malli, jota pitää rakentaa täällä Euroopassa, jos olemme monia, jotka ovat sitä, olemme sitä mieltä, että Europol on väline, jota voidaan soveltaa ja kehittää, niin varmastikin meille kaikilla on tärkeää, että yhteiset välineet, erityisesti ihmiset voimavarat, mutta myös tekniset voimavarat, joita voidaan taistella rikollisuutta vastaan, järjestäytynyttä äh, rikollisuutta, valuuttaa ja kaiken tyyppistä ka- kauppaa vastaan pitää toimia. Tietenkin niin, että oikeuden varmuus on mahdollisimman suuri, koska tässä tartutaan toimivaltuuksimme ytimeen, mitä tulee kansalaisten vapauksiin ja oikeuksiin. Mitä tulee menettelytapoihin, tuota Ehkä tässä toistan itseni, mutta liberaalien puolesta haluaisin sanoa arvoisille komissaarille, että kaikki työ, jota on tehty, ei suinkaan ole ollut turhaa, vaan olisi kuitenkin vaikea ymmärtää tai mahdollista käsittää, että nyt kun olemme pitkään odottaneet sitä, että Lissabonin sopimus tulisi voimaan, niin sitten emme olisi tarpeeksi kärsivällisiä odottaaksemme muutamia tunteja tai päiviä, jotta voisimme käyttää yhteislainsäätäjän oikeuksiamme, jotka ovat meille kuitenkin erittäin tärkeitä. Siksi on tärkeää odottaa muutamia viikkoja, että saadaan teksti, joka on sääntöjen mukaista ja niin kuin Sofi Intveld, niin minäkin pahoittelen sitä, että neuvosto ei ole paikalla, koska hän, sillähän tässä aivan erityisesti puhutaan. Joten niin kuin kollegani ehdottaisin sitä, että käymme uudestaan keskustelua tästä. Seuraavaksi herra Romeva ja Rueda. Samassa hengessä haluaisin puhua vihreiden koordinaattorina vapauskysymyksestä ja haluaisin korostaa juuri tätä seikkaa. Ei voida käsittää sitä, että nyt kun meillä on tilaisuus tehdä tämä työ yhdessä sovelt, ottaen mukaan parlamenttiin, niin näin ei kuitenkaan tehdä. Tämän takia me kaikki olemme tästä samaa mieltä ja olen sitä mieltä, että Pitää nähdä, mitä tämä käytännössä tapahtuu, mutta tässä tulee ongelma, jos ei voida osallistua legitiimillä tavalla tähän toimintaan parlamenttina. Sitten haluaisin ottaa vielä yhden asian esille, joka koskee oikeustieteellisiä laboratorioita. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että kun puhutaan koordinoinnista, tätä pitää harjoittaa myös niin, että otetaan huomioon tällainen järkevä hajauttaminen. Joissakin jäsenvaltioissa ei ole vain yhtä oikeastaan yksikköä, vaan on useita keskuksia. Tietenkin pitää ottaa huomioon oikeusjärjestelmät ja poliisit, järjestelmät erityisesti Espanjassa. Tämä on tärkeää pitää mielessä, koska kun meidän koordinoitetta, pitää ottaa huomioon, että tässä on kyse jäsenvaltioiden välistä koordinaatiosta pelkästään, vaan myös muiden yksikköjen välistä koordinaatiosta. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rova Vergia. Puhemies, hyvät kollegat toistan, mitä täällä on jo sanottu joskin puheenvuoroissa Euroopan parlamentti Parlamenttiin otettu kiireellisesti yhteyttä ennen Lissabonin voimaan tulla neljässä kysymyksessä, joka vain erityisesti tietojen luottamuksellisen suojelua. Europol voi välittää näitä tietoja mukaan lukien kolmannet maat. Olemme yksimielisesti täällä parlamentissa tuomitsemassa sen tavan, jolla nämä asiat on meidän tietostamme välitetty on aivan selvää, että nämä asiat kuuluvat yhteispäätösmenettelyn alaisuuteen Lissabonin sopimuksen toimaantulon jälkeen. Monet meistä ovat sitä mieltä, että meidän kansalaisillamme on oikeus turvallisuuteen ja terrorismin vastainen taistelu on selkeä prioriteetti. Kaikki pitääkin tehdä, jotta kansalaisemme eivät joudu jatkuvasti pelkäämään sitä, että joutuvat attentaattien uhreiksi. Siksi onkin tärkeää, että kaikki tehtäisiin sen puolesta, että vahvistettaisiin poliisiyhteistyötä, mutta Tätä ei pidä tehdä ehdolla millä hyvänsä, eikä erityisesti niin, että rikottaisiin perusoikeuksia ja vapauksia vastaan, kuten vapaus liikkua, vapaus yksityiselämään ja mielipidevapaus ovat tällaisia tärkeitä kysymyksiä. Lisäisin vielä, että rikollisuuden ennaltaehkäisy ei tarkoita sitä, että aina suurempaa sortoa tai alistamista tapahtuu. Me haluamme aina suojella erityisesti oikeuksemme emmekä halua rikkoa niitä vastaan, eli on aivan ehdottoman välttämätöntä näin toimia. Poliisiyhteistyötä täytyy siis harjoittaa täsmällisissä oikeissa puitteissa. Näin pitää varmistaa aivan erityisesti luottam- tietojen luottamuksellisuus niitä vaihdettaessa. Suokantaisi puhemies ja pitää löytää oikea tasapaino eri tavoitteiden välillä. Tämän takia GUE ryhmä vaatii muiden ryhmien lailla neuvostolta että, ja komissiolta, että, jotta ne vetäisivät tämän ehdotuksensa pois. Ja minäkin pahoittelen sitä, että neuvosto ei ole täällä paikalla. Suokaa anteeksi, puhuin näin pitkään puhemies. Köszönöm. A következő hozzászóló Batten Gerard úr. Sitten herra Batten. Thank you. Uh, these reports lay down the rule. Tässä luodaan säännöt Euroopalle ja tietojenvaihdolle EUn ja todellakin kolmansien osapuolien kanssa. Siinä on hyvin henkilökohtaisia tietoja EU-kansalaisista puhutaan. Ei puhuta mahdollisesti syyttömien kansalaisten asemasta. Hyvinkin henkilökohtaisia tietoja voidaan kerätä, esimerkiksi pankkitilitiedot. Näitä voidaan jakaa kolmansien maiden kanssa, mukaan lukien niinkin demokraattisia maita, kuten Peru, Albania ja Venäjä federaatio. Euroopan on täysin tarpeeton kaikista objektiivisista näkökohdista. Mutta EUn subjektiivinen näkökohta on se, että on olennaista, että olisi tällainen poliittinen attribuutti vielä oma poliisivoima miten monet Euro- Euroopan vastaakaiset kansalaiset tietävät Europolin eh, valtuuksista. Niille teille tästä, jotka juuri poliisivaltiosta olette päässeet eroon, tämä näyttää olla kovin merkittävää, mutta tällainen immuniteetti lainkäyttöviranomaisille on käsite, joka on vieras Englannin laille. Kun kehitetään omaa oikeusjärjestelmää, kuten oma poliisivoima ja pidätysmääräys, niin me englantilaiset näemme, että nämä juhlimamme vapaudet, jotka on meitä suojelevat, nyt tuhotaan. Jokainen esittelijä. Oli ainakin heillä arvokkuutta sanoa, että tämä ehdotus pitäisi hylätä ennen kuin Lissabonin sopimus todellisesti voimaan. Jos EU oli yhtään arvokkuutta, niin olisi Lissabonin sopimuksesta kansanäänestys, eikä mikään sitä tulisi koskaan voimaan. Kiitoksia. Sitten sitoutumattomuus tulee Ramelitsa. Puhemies, kun puhutaan äh, Europolista äh, ja liittyen esimerkiksi äh, laittomaan siirtolaisuuteen tai muuten, mutta sama koskee myös äh, sitä, kun puhutaan kansainvälisestä rikollisuudesta. Periaatteessahan on tietenkin hyvä asia, kun voidaan tehdä yhteistyötä eri viranomaisten kesken rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Mutta tietosuhjakysymys äh, ja se, että kaikki viranomaiset äh, saisivat rajattomasti tietoa, tätä asiaa ei ole hoidettu. Ja sen vuoksi pyytäisinkin, että tietosuojavaltuutettu valtuutettu hänen asemansa myös määriteltäisiin, koska ei kansallisillakaan tietosuojan valtuutetuilla ole paljonkaan toimivaltuuksia, vaan aika tiukoin rajoin he toimivat. Ja sen vuoksi todennäköisesti EUn tasolla tietosuojavaltuutetun asema ei tule olemaan sen kummempi. Kun puhutaan äh, menneiden vuosien äh, terrorismin vastaista taistelusta ja kansalaisten oikeuksista, joita on jatkuvasti leikattu. Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentti tulee saamaan myötämääräyssä äh, mahdollisuuden ja, ja mahdollisimman nopeasti saada se myös lävitse, niin se johtuu myös siitä, että on niin paljon ongelmia tietosuojien kohdalla. Ja jos me emme kerta kykene edes hoitamaan kansallisesti näitä asioita, niin minkä vuoksi sitten EUn tasolla Interpolin, e, e, Europolin pitäisi tähän päästä ja sitten takaoven kautta myös USA. Kiitos. Kiitos, Vielä on Herra Busutil esimerkiksi kaksi ja Puhemies, ensin haluaisin osoittaa sanani komission varapuheenjohtajalle onnitella häntä ja kiittää häntä kaikesta, mitä hän on tehnyt komissaarina, joka on vastuussa juuri näistä kysymyksistä. Minä toivon, että nämä kaksi, siis ei yksi, vaan kaksi komission jäsentä, jotka häntä tulevat seuraamaan, voivat innoittaa puhuttua tästä poliittisesta visiostanne, teidän sitoumuksestanne ja teidän tekemästänne työstä. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Arvoisa puhemies, nyt itse asiasta. Hiljattain minulla oli tilaisuus vierailla virastossa omassa maassani, joka on vastuussa Europolin kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja yhteyksistä Europolin ja Schengen-alueesta. Tässä virastossa eri poliisi tekevät ahkerasti työtä ja ovat yhteistyössä muiden poliisiviranomaisten kanssa muista maista. Kiitän heitä heidän tekemästään työstä ja haluaisin sanoa, että tällä vierailulla todellakin ymmärsin, kuinka tärkeästä elimestä on kysymys, kun puhutaan Europolista. Ymmärrän nyt aidosti, mitkä sen tehtävät ovat ja kuinka tärkeää on taistella rikollisuutta vastaan aivan erityisesti nyt, kun elämme va- vapaan liikkuvuuden alueella. Syy siihen, miksi äänestämme ehdotuksesta vastaan, ei johdu siitä, että meillä olisi jotakin Europolia vastaan, vaan sen takia, että haluaisimme sanoa sanottavamme Euroopan parlamenttina – tästä virastosta niin, että se tuleva, tulisi vahvempi ja todellakin se voisi suorittaa tehtävänsä rikosten vastaisessa taistelussa. Kiitoksia herra Pustil. Seuraavana puhuu puolitoista minuuttia herra Rosario Ciccolcetta. In merito alla richiesta... Arvon kollegat, sisältö tässä näissä mietinnöissä ja liittyen informaation vaihtoon. Minun mielestäni tässä on nyt oikeastaan syntynyt aika absurdeja tilanteita ja se, että eh, Europol ja kolmannet maat voivat vaihtaa informaatiota ilman, että Euroopan parlamentti olisi edes saanut eh, määritellä sitä luetteloa niistä maista, kolmasesta maista, joka tämä koskee. Ja tässähän sanotaan, että täytyisi voida olla rajoittamaton tietokanta, joka voisi ottaa mukaan myös kolmansia, eikä parlamentti ole päässyt sitäkään määrittelemään. Komissio ja neuvosto kohdassa 15 puhuvat e, välttämättömyydestä ja siitä, että vaihdetaan informaatiota. Kysymys on esimerkiksi etnisestä taustasta, uskonkunnasta, ammattiliikkeen jäsenyydestä ja niin edelleen. Eikä tässä määritellä, mitä tämä välttämättömyys, ehdoton välttämättömyys tarkoittaa. Pitääkö tässä nyt ruveta rotuja ruveta rekisteröimään ja mitä rodulla tarkoitetaan? Ja mitä tulee ihmisiin, niin ei ole olemassa kuin yksi rotu, ihminen en äh, nyt halua vai, tai siis meidän täytyisi saada toimia vapaasti, mutta nykyisessä tilanteessa emme voi tehdä mitään muuta kuin hylätä neuvoston ja komission ehdotukset. Ben Alvaro Alexander. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann mich den Glückwünschen von Simon Busutil Kiitokset. Olen samaa mieltä Bussotilin kanssa, kun hän kiitti varapuheenjohtaja Barota hänen työstään. Tämä asia ei varmastikaan ole ollut helppoa. Tämä on välillä ollut aikamoista vastatuuleen ratsastamista, mutta uskokaa, että te olisitte saaneet meiltä varmasti sateenvarjon myrskyssä lainaksi. Mutta en nyt lähde tässä toistamaan kaikkea sitä, mitä kollegat ovat sanoneet. Minusta on aika uskomatonta, että ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista tämä asia pitäisi nopeasti viedä parlamentin lävitse, joten minun mielestäni on ihan luonnollinen reaktio, että parlamentti pyytää palauttamaan näitä. Ja minusta on myös ikävää, että neuvosto ei ole läsnä kuulemassa ja kommentoimassa näitä asioita. Haluaisin ennen kaikkea sanoa kirkkeen Hopin mietintöön rikosteknisistä laboratorioista, että meidän usein täytyy miettiä sitä, että, että käynnistäisimmekö asiat aina ää, äh, yksityiskohdista, eli esimerkiksi, että mitkä asiat meidän mielestämme olisivat äh, yhtäläisiä esimerkiksi DNA-todisteet, äh, ja sitten siitä lähdetään sitten eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja, puolitoista minuuttia, Strasser. Varapuheenjohtaja Barrot, kiitoksia ymmärtämyksestä tälle selkeälle kannalle parlamentista tässä proseduurikysymyksessä. Emme ehdotusta hylkää, vaan haluamme muotoilla sitä osaltamme. Se on tässä kyseessä. Selkeää on, että Europol on yksi menestystarinoista. EU-ssa. Erityisesti huumeiden, ihmiskaupan, rikollisuuden torjun, terrorismin torjunnassa Euroopalla on hyvin tärkeä tietojenvaihdon kannalta. Ja se on osa tätä poliisiyhteistyöverkkoa. Se on tärkeää, että sitä rakennetaan edelleen ja siksi täytyy pitää hyvänä, että uutta pohjaa virastolle luodaan. Tässä tarvitaan tietojenvaihtoa, tarvitaan EUn sisällä poliisivoimien yhteistyötä tarvitaan, jotta voidaan menestyksekkäästi rikollisuutta ja terrorismia torjuta. Sitä tarvitaan myös, ja tämä täytyy sanoa selkeästi, myös siihen, että varmistetaan kansalaisoikeudet, eurooppalaisten kansalaisten oikeudet. Tässä on eurooppalaista mieltä, selkeä eurooppalaisia arvoja. Esimerkiksi kun SWIFT mietintö hyväksyttiin täällä laajalla enemmistöllä. Mitä täytyy komissiolta ja neuvostolta vaatia, niin että nämä suuntaviivat ja peruslinja nyt myös näissä neuvotteluissa Amerikan kanssa toteutetaan? Tätä tarvitaan eurooppalaisten kans- Euroopan kansalaisten etujen turvaamiseksi. Következő hozzászóló Gönc. Seuraavaksi Rova Kinga Gönc. Én magam is örülök, hogy a tanács elkötelezett az európai bűnmegelő. Minua ilahduttaa myös se, että neuvosto on sitoutunut kehittämään asiaa eteenpäin, mutta kuitenkin on todella ikävää, kuten monet ovat sanoneetkin, se, että neuvoston edustaja ei ole paikalla. Kymmenen vuotta sitten tehtiin päätös tästä verkostosta ja arvio on osoittanut, että tämä verkosto ei ole hyödyntänyt kaikkia niitä mahdollisuuksia, mitä sillä on, ja sen vuoksi tätä on kehiteltävä edelleen. Kansalaisyhteiskunnan tutkijat, jotka tekevät yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, heitä on vahvistettava. Sosiaalidemokraatit eh, pitävät eh, tämän verkon hyötyä tärkeänä ja on se, että parlamentti nyt hylkää tämän aloitteen, johtuu nimenomaan siitä, että me haluaisimme tehdä tämän vielä vahvemmaksi. Cecilia Wikström. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Rova Wikström, minuutti. Kiitos puhemies. Euroopan suurin epäonnistuminen tänä päivänä on se, että emme ole onnistuneet pysäyttämään ihmiskauppaa, joka tapahtuu suoraan silmiemme edessä. Naisia ja lapsia myydään kuin tuotteita tiskin ylitse ympäri jäsenvaltioita. Europolin mukaan noin puoli miljoonaa naista ostetaan ja myydään eh, Euroopassa vuoden 2009 aikana. Tästä meidän on puhuttava ja meidän on löydettävä strategia tämän juurimiseksi. EU:ssa on toimielimiä, jotka pyrkivät taistelemaan naisilla käyvää kauppaa vastaan, mutta puutteita on kuitenkin paljon yhteistyö jäsenvaltioiden ja komission ja neuvoston ja parlamentin kesken, sitä on parannettava kaiken kattavasti niin, että meillä olisi mahdollisuus saada hoidettua tämä törkeä rikollisuus. Järjestäytynyt rikollisuus kuuluu tähän, mafia kuuluu tähän ja ihmiskauppa kuuluu tähän. Muutaman päivän kuluttua Lissabonin sopimus astuu voimaan. Ja minä toivon, että sen jälkeen olisi hieman helpompi hengittää sen vuoksi, että silloin on vihdoinkin toivetta syvennetystä yhteistyöstä kansalaisten turvallisuudeksi koko EU:ssa. Pian me näemme yhdessä, että Europolia vahvistetaan ja saamme tehokasta yhteistyötä Europolin ja Eurojastin kesken ja silloin voimme ryhtyä taistelemaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan Euroopassa ja tähän kuuluu ihmiskauppa ja mafian kaltainen toiminta. Sanokaamme nyt vuonna 2009 lopussa, että ihmiskauppa ei ole äh, ihmisarvoista meidän aikanamme. Kiitos arvoisa Birgit Monet kiitokset puhemies. Hyvät kollegat, minusta tuntuu, että meidän ei pitäisi muodollisesti, vaan poliittisesti keskustella tämänpäiväisessä keskustelussa. Tietenkin on tärkeää, että eh, poliisin ja oikeuslaitoksen luottamukselliselle yhteistyölle, eh, että se sujuu, mutta emme pystyneet kaikista asioista tänään keskustelemaan. Periaatteessa meidän pitäisi ajatella Lissabonin sopimuksen ja kansalaisten oikeuksien toteutumista ja myöskin yhteistyön toteutumista ja parlamentin ja neuvoston yhteistyön toteutumista. Korkea edustaja toteaa, että Lissabonin sopimus on vahva ääni Euroopassa ja on valitettavaa, että muutamat jäsenvaltiot ovat tässä ottaneet toisen kannan. Tämä SWIFT-sopimus, joka on tulossa, niin sitä pitäisi tutkia Euroopan parlamentissa vielä tarkemmin. Mutta se pitäisi tutkia ennen, ennen kuin se muutaman tunnin kuluttua USA kanssa allekirjoitetaan. Vähän aikaa ennen Lissabonin sopimuksen allekirjoitusta pitäisi tehdä vielä päätöksiä ja tehdä sellaisia päätöksiä, jotka rajoittavat meidän päätöksenteko-oikeuksiamme. Ja meillä herääkin kysymys, että mitä varten meillä ei ole mahdollista esittää uusia ehdotuksia. Neuvosto ja komissio menevät tätä, menettävät tätä kautta mahdollisuutensa antaa Euroopan kansalaisille oikea sopimus. Se, että ne toimisivat euro, byrokrat, kansalaisten Euroopan puolesta. Me haluamme laajempaa keskustelua koska me haluamme kansalaisten etuja toteuttaa nyt eikä joskus tulevaisuudessa. Kiitoksia. Következő hozzászóló Luigi de Magistrisur. Kiitoksia eh, de Magistris seuraavaksi. Stasera ci ha fatto comprendere alcune cose molto importanti. Tämä keskustelu on äärimmäisen mielenkiintoinen, jota tänä iltana käymme. Ja kun ajatellaan sitä verkostoa, jolla pyrimme taistelemaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Nyt meidän työkenttämme laajenee. Meidän täytyy tehdä työtä kahdella rintana, rintamalla. Järjestäytynyt rikollisuushan hyödyntää kaikkia mahdollisuuksia. Kun otetaan huomioon, mitä mafia on tehnyt, niin mafian vastustamisena työtä on tehtävä Euroopan laajuisesti ja tämän on pistettävä alulle nimenomaan parlamentin. Meidän on organisoitava työmme paremmin ja on toimittava niin, että tietyt vakavat rikokset saatetaan tuomittaviksi kaikissa jäsenvaltioissa. Näihin lukeutuvat muun muassa mafiarikokset. Meidän on ymmärrettävä se, että mafia vaikuttaa koko Eurooppaan. Se voi ulottaa lonkeronsa jopa instituutioihinkin saakka. Mafian ja korruption väliset yhteydet ovat aivan selkeät, niin kuin olemme hiljan saaneet lukea raporteista. következő felszólaló Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Serakiani. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Minä olin varjoesittelijänä yhdessä Europol-kysymyksessä ja voin vain toistaa se, mitä edelliset puhujat ovat jo sanoneet. Europol Äh, kun äh, se tutkii jäsenvaltioissa, äh, niin siitä voi tulla hyvin tärkeä väline silloin, kun puututaan järjestäytyneeseen rikolliseen. Joka tapauksessa meidän täytyy painottaa sitä, että parlamentin valtuuksia noudatetaan, jos päätös hyväksytään 30.11. Siinä ei odoteta, että parlamentti käyttää yhteispäätös menettelyvaltaansa eh, juuri ennen kuin eh, Lissabonin sopimus tulisi voimaan. Meidän mielestämme parlamentilla pitäisi olla laajemmat valtuudet, eh, varsinkin näin tärkeissä kysymyksissä, kun puhutaan vapauden, turvallisuuden, oikeuden alueesta. Meillä täytyy olla valvontavaltuudet suhteessa Europoliin, koska Eh, kun halutaan eh, prosessoida tietoa. Siinä pitää noudattaa kansalaisen tietosuojaa. Kiitoksia. Edustaja Flasikova Benova, puolitoista minuuttia. Eh, pan komissar, pan predseda, kollegovia, oblast... Kiitoksia komissaari, hyvät kollegat. Mitä tulee lääkealan rikollisuuteen, niin se tulee yhä tärkeämmäksi, jos ajatellaan rikollisuuden torjumista – se, että jäsenvaltiot tekevät paljon yhteistyötä, se saattaa johtaa siihen, että rikollisuuden torjunta helpottuu, mutta yhteistyö ei riitä. Pitää luoda yhteiset oikeudelliset puitteet, jotka ovat normitettuja myöskin laboratoriotyössä ja pitää lyödä lukkoon korkean tason laboratoriot EU-ssa. Ei ole mitään sopimusta akkreditoinnista eikä myöskään tieteellisistä todisteista. Nämä puutteet pitää poistaa. Siksi neuvoston aloite on välttämätön. Pitää olla olemassa oikeudellisesti pätevät välineet rikoslaboratorioiden akkreditointiin. Äh, haluaisin puhua enemmänkin rikosteknisistä laboratorioista, mutta haluan sanoa, että minun ambitioni ei ole se, että Euroopan parlamentin arvoa äh, tässä lisättäisiin, mm, mutta toivomme, että meidän mielipiteitämme kuunnellaan. Catch the eye. Kiitoksia. Nyt olemme tulleet Catch the Eye-osuuteen äh, ilman puhujalistaa. En, ensiksi edustaja Tuossa Sassava. Sassava. E, Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, lakimiehenä ja entisenä virkamiehenä haluaisin korostaa neuvoston puitepäätöksen merkitystä. Tarkoitushan on saada kaikki rikostekniset laboratoriot noudattamaan – 17.025 normeja. Tämä liittyy todistusaineistoprosessin luotettavuuteen ja luottamuksellisuuteen oikeusjärjestelmissä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi eh, Svenska. Kiitoksia puhemies. Haluaisin eh, kiittää eh, koska meidän tilanteemme on sellainen, että me palaamme tähän aiheeseen minun tietääkseni puolen vuoden sisällä ja silloin meillä on edessämme aivan samat ongelmat, koska toisaalta me haluamme vahvistaa Europolia ja poliisia, jotta se voi toimia tehokkaasti, mutta toisaalta taas meidän pitää muistaa, että tässä me olemme menossa ihmisoikeusalueelle ja hyvin usein menemme arkaluontoisten tietojen alueelle, koska meillä on edessämme tämän tyyppinen työ jatkossakin, niin haluaisin kiinnittää huomiota artiklaan 15 neuvoston päätöksessä, joka koskee Europolin suhteita sen kumppaneihin, myös tietojen vaihtoa. Me puhumme tässä arkaluontoisista tiedoista ja sanomme, että niitä saatetaan vaihtaa, jos tarpeen. Meidän täytyy miettiä, kenen pitää päättää, onko se tarpeen vai ei. Se on hyvin tärkeää. Kiitoksia. Kiitoksia. Meillä ei ole muita puheenvuoroja eh, ilman puhujalistaa, niinpä pyytäisin komission puolesta komission jäsentä Jacques Barrota antamaan eh, meille näkemyksiänsä keskustelusta. Arvoisa puhemies, eh, kun neuvosto on poissa, minun mm, tehtäväni ei kovin vaikea ole, mutta haluaisin esittää tiettyjä syitä, jotka ovat johtaneet komission kuitenkin hyväksymään tämän tekstiehdotuksen. Ensinnäkin Europolista on hyvin vaikea puuttua Europolin muutoksiin. Europolista esitetään muitakin tekstejä ja siinä vaiheessa parlamentti on mukana päättämässä. On hyvin vaikea pysäyttää Europol muutoksia ja nyt Mm, on aivan totta, että olisi todella vahinko, että keskeytettäisiin jollakin tavoin Europolin työskentely. Sitten nämä kaksi muuta tekstiä. Meidän on ymmärrettävä, että laboratorioiden akkreditointi, eh, nämä ovat eh, neuvoston aloitteita ja jäsenvaltioiden aloitteita. On eh, aivan totta, että jäsenvaltiot hyväksyvät sellaisen ajatuksen, että akkreditoidaan laboratorioiden toimintaa, jotta voidaan äh, saada luotettavia tietoja. Tämä on ennemminkin myönteinen edistysaskel sitten kun puhutaan näistä verkostoista, siinä parlamentin näkemykset ovat oikeutetumpia ja vastaisuudessa pitää antaa muita tehtäviä ja minä ymmärrän kyllä oikein hyvin ja haluan kiittää edustajia Bysyttiliä ja Strasselia siitä, että he ymmärsivät sen, että kun minä ja valiokunnan puheenjohtaja puhuimme. Minä todellakin äh, pidän tätä äh, tärkeänä, että parlamentti on mukana äh, näiden viiden vuoden aikana. Olen saanut tukea parlamentilta koko ajan ja kuten tiedätte, niin minä haluan, että parlamentti on kiinteästi mukana ja sanoisin tässä suhteessa, että komissio on sitä mieltä, että nyt tarvitaan tapaus tapaukselta analysointia, jotta nähdään voimmeko muuttaa kolmannen pilarin näkökohtia. Me olemme siirtä, siirtovaiheessa, olemme menossa hallitusten välisestä työskentelystä yhteisötyöskentelyyn. Olen tarkastellut tätä asiaa ja haluaisin ottaa teidät mukaan tähän äh, poliisiyhteistyöhön, joka tietenkin kunnioittaa äh, ihmisten oikeuksia ja äh, kunnioittaa myös Euroopan unionin arvoja. Ja jos nyt näin voi sanoa, että kun parlamentti tulee mukaan toimintaan, niin se on hyödyksi tulevaisuuden teksteissä. Voimme mennä näin vielä pidemmälle poliisiyhteistyössä, eh, mutta niin, että noudatetaan kansalaisien eh, arvoja ja oikeuksia. Nyt olemme siirtymävaiheessa ja ymmärrän kyllä hyvin, että te haluaisitte jo nyt tässä vaiheessa eh, olla mukana näiden tekstien valmisteluissa, mutta sanon vielä uudestaan, että komissio on sitä mieltä, että kun analysoidaan tapauskohtaisesti, niin me käymme läpi nämä kolmannen pilarin kysymykset eh, siinä mielessä, että eh, katsomme mitkä ovat eh, vanhentuneet välineet ja voimme niitä uudistaa ja voimme antaa ehdotuksia – minun seuraajani varmasti antavat ehdotuksia, joiden avulla parlamentti voi sitten päästä parempiin teksteihin, äh, kun se pääsee mukaan lainsäätäjäksi. Äh, ja tässä vielä haluaisin toistaa, että äh, kuuntelen vielä tässä loppukaudella niin kaikkia parlamentin ehdotuksia, mutta uskokaa pois, me olemme tietoisia siitä, että on hyvin olennaisiakin tekstejä, joita tarvitaan, jotta tämä poliisiyhteistyö, jolle tarvitaan uusi perusta, jotta parlamenttikin voi tulla mukaan lainsäädäntötyöhön. Ja ymmärrätte varmasti, minkä tähden nämä syyt vallitsevat täällä, eh, minkä tähden halutaan, että eh, Europolista tulee virasto ensimmäinen eh, tammikuuta alkaen ja minkä tähden mennään eteenpäin siihen suuntaan, kuin on haluttu jäsenvaltioiden toimesta näiden laboratorioiden osalta. Mutta ymmärrän kyllä parlamentin kantaakin ja luottakaa siihen, että mm, mahdollisuuksieni mukaan tulevina viikkoina minä kyllä puollan tätä vapauteen ja turvallisuuteen perustuvaa aluetta, joka, jossa on mukana parlamentti ollut perustamassa. Kiitoksia. Ja annan nyt vielä mahdollisuuden esittelijöille puhua. Ensinnäkin edustaja Nicholson. Kiitoksia puhemies. Me olemme käyneet hyvän keskustelun tänään. Ne, jotka ovat nyt poissa täällä, edustavat nimenomaan puheenjohtajavaltiota. Tämä on ikävää. Muutama seikka. Olen den Veltin kanssa täysin samaa mieltä. Meidän täytyy saada parempaa yhteistyötä pitkällä aikavälillä Europolin. Tämä on selvää. On tutkittava myös rajoilla vallitsevia rahaongelmia, eh, ihmissalakauppaa ja muita ongelmia. EPPstä todettiin, että että tässä asetetaan uhri ja rikoksentekijä vastakkain. Usein rikoksen tekijät saavat osakseen enemmän sympatiaa kuin uhrit konsanaan. Ja tämä on todellakin ikävää. Tämä voidaan todistaa useallakin tavalla, että näin todellakin on. Tätä ei missään nimessä voida hyväksyä. Minä uskon siihen, että meidän pitäisi tukea uhreja hyvin paljon voimakkaammin. Ne, jotka tekevät rikoksia eivät tietenkään voi olla samanarvoisessa asemassa kuin uhrit, jotka rikoksista kärsivät. Tämä on kuitenkin todellisuutta ja yhteistyössä on edelleenkin puutteita. Eräs esimerkki. Pohjois-Irlannissa poliisiyhteistyö pohjoisen ja etelän välillä on ollut sellaista, että on pystytty pysäyttämään miljoonia savukkeita, jotka olivat tulossa siellä markkinoille. Olisiko tämä onnistunut, jos ei olisi toteutettu yhteistyötä, yhteistyötä, joka ulottuu aina Lähi-Itään saakka? Meidän on tehtävä työtä tämän päämäärän saavuttamiseksi ja on tehtävä yhteistyötä silloin, kun saamme parhaat mahdolliset tulokset sitä kautta. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Nicholson seuraava puhuja on edustaja Intveld. Kiitos puhemies. Ennen kuin äh, siirryn puheenvuoroon, haluaisin äh, osoittaa kiitollisuuteni äh, komission jäsen Barolle. Te olette asettanut nyt seuraajallenne hyvin korkean riman, niin, mutta mm, minä en mene tässä sisältöön, mutta menettelyyn. Haluaisin selventää ainakin yhden seikan. Minä kuulin implisiittisesti tuolta tyhjältä tuolilta, että täällä on nyt hyvä syy, minkä tähden neuvosto kiirehtii me emme halua pysäyttää Europolin työtä. Siitä pitää tulla virasto ensimmäinen tammikuuta, mutta jos neuvosto olisi todella kiinnostunut parlamentin näkemyksistä, se olisi voinut olla täällä. Se olisi voinut aloittaa menettelyn paljon aikaisemmin kuin heinäkuun lopussa. Se olisi voinut hyväksyä Euroopan parlamentin tarjouksen nopeaan yhteistyöhön, koska parlamentti toimii aina vastuullisesti ja me teemme nopeasti työtä, jos näin on tarpeen. Ja me tarjosimme neuvostolle menettelymahdollisuuden, joka noudattelisi ainakin Lissabonin sopimuksen henkeä. Me halusimme kuukauden pidennystä, mutta neuvosto ei halunnut sellaista antaa. Ja se, että neuvosto ei ole paikalla tänään eikä ole ollut kiinnostunut keskustelemaan parlamentin kanssa, se osoittaa, että he eivät halua ottaa parlamenttia mukaan. He eivät ole tässä rehellisiä ja olen pahoillani siitä, että nyt seitsemän noin seitsemän päivän päästä. Meidän täytyy kuitenkin tehdä yhteistyötä ja haluaisin ottaa esille sen, että kyse ei ole meidän egoistamme. Eh, yksi kollegoista sanoi sen selvästi. Ei kyse ole siitä, että parlamentti sivuutetaan tai kansalliset parlamentit sivuutetaan, vaan kyse on siitä, että miten ollaan vastuvelvollisia kansalaisiin eh, nähden. Kyse on tärkeistä eh, asioista, luottamuksellisten asioiden siirto. Kyseessä on kansalaisten luottamusten tiedot. Me edustamme kansalaisia ja neuvosto on vastuuvelvollinen nimenomaan kansalaisille enemmän kuin meille. Kuulin komission jäsen, jäsentä tässä, mutta haluaisin kuulla myös neuvoston suusta. He ovat käyneet tämän paketin läpi kovin nopeasti ja he sitten vetäisivät tämän ehdotuksen pois nopeasti tai kävisivät sen läpi korkeintaan kuuden kuukauden sisällä ja sitten otettaisiin täyteen yhteispäätösmenettelyyn parlamentti mukaan ja silloin oltaisiin myös vastuuvelvollisia kansalaisiin nähden. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Albrecht, kaksi minuuttia. No niin, minä haluaisin tietenkin ensinnä kiittää komissiota sen tekemästä työstä Europol-asioissa ja haluaisin sanoa, että kyseessä ei ole suinkaan se, että Europolin muuttamisprosessi prosessia estettäisiin siinä, että siitä tulisi EUn virasto, mutta periaatteellinen kysymys on, että mitä suhteita annetaan kansalaisille ja valtioille. Ja tämä on erittäin arkaluontoinen kysymys ja meidän pitäisi täällä parlamentissa asiasta keskustella. Tämä on parlamentaarinen päätös ja demokratiassa pitäisi perusteellisesti asiasta keskustella ja sitten lopuksi legitimoida se. Ja niin kuin Sofia Intvelt myöskin sanoi, niin olen pahoillani siitä, että neuvosto ei ole paikalla kuulemassa tätä kritiikkiä, koska minä pidän sitä periaatteellisena demokratian toteutumisessa. Ja jos ajatellaan, niin neuvostonhan pitää parlamentille myöskin turvallisuuspolitiikan alalta asettaa Ähm, tehdä ehdotuksia. Kuten sanottua, me tarvitsemme parlamentaarista keskustelua kansalaisten oikeuksista toisaalta, mutta toisaalta myöskin äh, turvallisuuspolitiikan äh, tehokkuudesta äh, Euroopan parlamentissa ja sitten kansalliset parlamentit pitää ottaa myöskin vahvemmin, vahvemmin mukaan tähän työhön. Minä kiitän esittelijöitä siitä, että me olemme yhdessä antaneet tämän viestin ja toivon, että neuvosto noudattaa myöskin meidän toiveitamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Albrecht seuraavaksi. Edustaja Diaz de Mera, Garcia Consuegra. Kiitoksia puhemies. Haluaisin äh, kiittää äh, tästä äh, tuesta, ja haluaisin todellakin mahdollisimman nopeasti saada asian eteenpäin, jotta eh, poliisiyhteistyö pääsee täyteen käyntiin ja eh, se eh, toimii Lissabonin sopimuksen puitteissa. Meidän täytyy miettiä tässä, mikä on Europol, sen uusi virasto. Se ei enää ole hallitusten välinen, se on yhteisöllinen, sillä on budjetti myös yhteisöllinen, mutta mikä, missä suhteessa se on haurassa? Kyseessä on parlamentin valvonta. Tässä emme voi hyväksyä näin kiireellistä toimintaa, koska sitä ei oikeuteta. Ja tässä kyse on siitä, että parlamentti parlamentin valvontavalta rajoitetaan. Niinpä me emme voi myöskään hyväksyä sitä, että neuvosto poistuu paikalta ja huomenna on neuvoston julkilausuma, kun äänestetään ja sanotaan, että se sitoutuu esittämään lainsäädäntöpaketin sitten kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan puolen vuoden sisällä. Ei minun mielestäni ole järkevää, että tässä esimerkiksi eh, keskustellaan eh, kuudesta mietinnöstä eh, noin tunnin aikana näin tärkeästä aiheesta. Jos kyse on rikollisuuden ehkäisystä, puhumme myös rikos, rikoksen torjuntaverkostoista ja rikosteknisistä laboratorioista. Nämä Tämä on tärkeä keskustelu, mutta tässä ei olla voitu mennä riittävän syvälle, koska se on tehty mahdottomaksi, koska meillä on tällainen aikarajoite. Niinpä, puhemies, minä toivon, että tulevaisuudessa meillä on järkevämpää toimintaa, jotta voimme saada aikaan tehokasta keskustelua asiassa, joka koskee meitä näin läheisesti. Ja huomenna kysymme asiasta neuvostolta. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia. Edustaja Diattemera. Seuraavaksi edustaja Alfano, kaksi minuuttia. Puhemies, haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat tähän keskusteluun ja myös komission jäsen Bahota. Hän on ottanut hyvin huomioon meidän huolenaiheemme. Täällä sanottun taustalla on kyllä olemassa ihan selkeitä syitä – me haluamme tietää, mitä tapahtuu lähitulevaisuudessa, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan. Ja parlamentin rooli on aivan keskeinen. Henkilökohtaisesti minä pyysin neuvostoa välittömästi Lissabonin sopimuksen voimastumisen jälkeen tekemään ehdotuksen, joka menisi pidemmälle kuin rikoksen torjunta, mutta emmehän me ole oikeastaan vielä päässeet edes tähänkään asti. On aivan keskeistä, että me sanomme vakaasti ei. Me puhumme nyt yhteispäätösmenettelystä ja ei ole oikein, että parlamentti eh, sivuutetaan tällä tavalla näin tärkeässä aiheessa. Täällä aiemmin puhuttiin uhrin roolista. Usein näyttää siltä, että rikoksentekijän ja uhrin roolit ikään kuin käännetään päälaelleen. Euroopan unioni on korostanut kovasti, kuinka tärkeää on terrorismin vastainen taistelu, mutta valitettavasti ei ole halua taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Ei voida kuvitella, että on jonkinlaista rikoksen torjuntaa, jos ei ole yleisempää rikollisuuden ennaltaehkäisy- ja torjuntatoimia kaiken kattavasti. Täytyy muistaa myös tuomari Falkonen sanat. Hän joutui mafian murhaamaksi. On valitettavaa, että aivan liian usein syntyy sekannus sen suhteen, mikä on uhrin rooli ja mikä on syytetyn roolin. Hallitusten rooli niin ikään on tässä keskeinen. Ja erityisesti täytyy ajatella Italian hallitusta, sen roolia. Terrorismin uhreja käsitellään ja kohdellaan tietyllä tavalla ja toisaalta taas mafian uhreja käsitellään aivan toisella tavalla. Jos Eurooppa haluaa noudattaa omaa politiikkansa tämän tapaisessa asiassa, niin ei voi olla niin, että tällaisia eroja tehdään jatkossa. Kiitoksia. Yhteiskeskustelu päättyy tähän. Äh, haluaisin muiden rinnalla onnitella komission jäsentä äh, hyvin menestyksekkäästä työstä. Äänestys tästä asiasta pidetään huomenna. Ja esityslistan mukaisesti